seuraavalla kierroksella. Seuraavalla kerralla asia hoidetaan kunnolla valmiiksi. Kiitos. Kiitos esittelijä. Näin. Keskustelu päättyy. Äänestämme asiasta keskiviikkona kello 12. Nyt esityslistalla ovat minuutin puheenvuorot. Puheenvuoron heti alkuun saa Tavoska. Merci, madame la présidente európsky súdny dvor pre ľudské práva minulý týždeň ihmisoikeustuomioistuin viime viikolla päätti että jos eh, terveenä esittää eh, pyynnön eutanasian käytölle myöhemmin tulee tarkastella, miten asiakassa menetellään Muutoinhan valtio kyllä takaa kaikille oikeuden elämään, eli tätä eutanasia-oikeutta ei näin vain voi määritellä. Ja tällä tavalla enem, suurimmassa osassa ähm, jäsenmaita asia hoidetaan. Olisi tärkeää, että kun eurooppalaisia standardeja kehitellään ja tarkastellaan, ei saisi perinteisiä eh, perhekuvioita eh, unohtaa. Ja jos eh, ikääntynyt ihminen katsoo, että tämä olisi hänelle sopiva vaihtoehto, niin niistä saa häneltä evät. Edustaja Perälö. Presidente. Puhemies, kiitos. Haluaisin muistaa tätä parlamenttia siitä, että tämä komissio on aiheuttamassa vahinkoa tuhansille miljoonille, miljoonille eurooppalaisille. Tarvitaan tiukkaa budjettikuria, tarvitaan myöskin ö, sitä, että tarvitaan myöskin muuten samaa lääkkeitä ja muuta tukea, jos, jos henkilöltä on viety pois proteesi, koska ei pysty maksamaan. Sanoin, tämä on kuitenkin, jos tämä on nyt tiukkaa politiikkaa, niin täytyy ryhtyä toimiin, jotka eivät ole rikollisia. Täytyy katsoa myöskin, että on tiettyä herkkyyttä poliittisesti, humanistisesti. Tämä politiikko on provokaatio, se johtaa siihen, että monet ihmiset ovat nyt luopumassa Euroopasta ja että Eurooppaa siitä, mistä Eurooppa ole vastuussa. Ja on se, että pyritään myöskin huolehtimaan siitä, että nuoriso saa koulutusta, saa työllisyyttä ja kasvua ja ryhdytään siihen, että Euroopassa voidaan elää arvokkaasti ja inhimillisesti. Kiitos edustaja Haakin. In the middle of the worst economic crisis... Talouskriisin ytimessä Irlannissa meillä on vain kaksi toivonlähdettä, lähdettä, maatalous ja vienti maataloussektoriin on kohdistunut veden puute poikkeuksellisista sääolosuhteista johtuen. Tämä alkoi 2012 loppuvuoden puolella ja jatkuu tänä vuonna. Suuret osat maasta eivät ole juurikaan saaneet kasvua aikaiseksi ja vettä on tullut valtavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole ruohoa, ei ole rehu siiloissa täytettä ja voi olla, että tämä tilanne jatkuu ensi vuoden puolelle. Nyt halutaan kuitenkin tuoda vettä Ranskasta ja Isosta Britanniasta, tarvitaan tuontirehua ja maanviljelijät ja karja ovat todellakin nyt vaikeassa tilanteessa. On arvioitu, että kriisi aiheuttaa miljardin kulut viljelijöille Irlannissa. Vetoankin Irlannin hallituksen, jotta välittää välittömästi turvaudutaan solidaarisuusrahastoon maataloussektorin tueksi. Kiitos. De Martin seuraavaksi. Kiitokset. Genovan sataaman onnettomuus, jossa yhdeksän eh, ihmistä kuoli eh, työpaikansa ääreen. Eh, tällöin tässä oli pitänyt toimia satama-alueella jo kauan sitten, kun aina vain suurempia aluksia satamaan tulee, mutta mitään suojajärjestelyä ei oltu tehty. Ja jos olisi pitänyt ilmoituksia tehdä, niin kukaan ei mitään tehnyt jos suuren eurooppalaisen sataman johdossa toimii, niin tällöin pitää olla tarvittavat tekniset laitteet. Ei riitä, että on vain poliitikko, joka ei muutoin osaa asioita hoitaa. Ja tärkeää olisi, että eh, Italian eh, tutkintatoimien lisäksi myös EU puuttuisi asioihin. Nyt edustaja Batson. Thank you. Um, the next... Kiitos. Seuraava Bilderbergin eh, ryhmän kokous pidetään Englannissa. On katsottu, että se pidetään Watsonin hotellissa 6.9. kesäkuuta. Nämä kokouset ovat huippukokouksia, jos ovat paikalla maailman politiikan, rahoitus- ja liiketoiminnan tunnetumat ja tärkeimmät ihmiset. Kuitenkin tärkeät sanomalehdet ja yleisarjoyhtiöt ovat päättäneet, että eivät kuitenkaan raportoi näistä, mutta nyt on kuitenkin internet-aika, jolloin tämä voi olla enää salaista. Ja internet, olen kysynyt eri tiedotusvälineiltä iso miksi me raportoi asiasta, tai aikovatko raportoida asiasta. Olen myöskin Hartfordshiren poliisilta kysynyt, millä perusteella poliisit toimintaa harjoitetaan tällä alueella tämän kokouksen aikana ja kuka maksaa laskun, on mielenkiinnolla vastauksia. Merci bien, la parole est à Kiitoksia, edustaja Meijer. Kiitos puhemies. Euroopan unionissa Asuminen on tärkeä perusoikeus eikä mikään kauppatavara, mutta kuitenkaan näin ei välttämättä ole. Minun maassani tuhannet perheet ovat menettäneet asuntonsa. Euroopan tuomioistuin on sanonut, että se, että tämä Espanjan lainsäädäntö on direktiivin 93-13 vastaista. Euroopan komission täytyy olla tarkkaavaisempi siinä, että asunto todellakin, asuminen säilyy perusoikeutena. Andalusiassa, Espanjassa, Andalusian hallitus on pyrkinyt saman aikaan lain, joka tehokkaasti varmistaisi sen, että kaikilla kansalaisilla olisi oikeus asuntoon. Ja minä kuitenkin toivon, että Euroopan komissio katsoisi, mikä tilanne on. Ja ajattelen sitä lainsäädäntö, joka liittyy asuntolainoihin, ja tämä katsoo, että tämä laki ei tule olemaan sellainen vastainen, joka nyt enossa ollaan hyväksymässä. On. Kiitos edustaja Brons. Thank you. The terms... Kiitos. Pro-eurooppalainen ja anti-eurooppalainen ovat termiä, joita käytetään lyhenteinä EUn vastustajille ja kannattajille. Anti-eurooppalainen minusta kuvailee niitä jotka vastustavat jäsenyyttä ja EUn olemassaoloa, ja se on aika loukkaava. Eurooppa on vanhempi ja paljon enemmän kuin EU. Se on kulttuurinen, uskonnollinen kokonaisuus, ja se liittyy myös esiisiimme. EU pitää kolmannesta maailmasta tulevaa maahanmuuttoa tervetuloina ja edistää globalisaatiota. EU on anti-eurooppalainen, koska sen politiikka ennen pitkää tuhoaa Euroopan erityispiirteet. Jos kun kolmannesta maailmasta tulee maahanmuuttajia, niin eivät he eurooppalaistu, vaan muuttavat Euroopan kolmanneksi maailmaksi. Globaali kapitalismi ja poliittinen ideologia siihen liittyy synnyttää maahanmuuttoa, koska ihmisiä pidetään vain tuotannon tekijöinä. Kiitos. Kiitos edustaja Brons. Nyt edustaja Nikulesku. domnule președinte doresc să salut inițiativa haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission ehdotuksen käydä keskustelua e, itäisen ja eteläisen Euroopan ilmastonmuutoksen vaikutuksista. On hyvä tällä tavalla asiaan käydä käsiksi ja miettiä, mitä tulisi tehdä. Romania ei ole vielä ollut mukana tässä käytävässä keskustelussa vaikka selvää on, että ilmastonmuutoksen vaikutukset myös Romaniassa tuntuvat. Ääri e, sääilmiöt ovat tulleet aina main yleisemmiksi ja on hyvin mahdollista, että suuret maa-alueet eteläisessä Romaniassa muuttuvat ihan autiomaaksi. Edustaja Dancela. Modul în care s-au desfășurat lucrurile Puhemies, se tapa, jolla asiat ovat viime vuosina kehittyneet, ovat osoittaneet, että Romanian perustuslaissa on aukkoja, mutta myöskin hyviä määräyksiä, jotka vain tulkitaan eri tavoin. Tämä osoittaa sen, että on tarvetta perustuslakiin, joka paremmin säätelee suhteet instituutioiden välillä. Perustuslain määräykset eivät saa olla sellaisia, että ne korvaavat valtaisen enemmistön ratkaisuja. Siksi Romanian hallitus on pyytänyt Venetsian komissiota vuoden, kuten vuonna 2003 esittämään näkemyksen ja analyysin tekstistä, jonka perustuslakivaliokunta laatisi. Kansainväliset kiistattomat instituutiot tulevat varmistamaan sen, että kaikki elementit, joita tarkastetaan, vastaavat eurooppalaisia standardeja. Ja tosiasia, että perustuslain uudistaminen ei ole sitä, että enemmistö käyttäisi väärin tätä mahdollisuutta vähemmistöä vastaan. Me puhumme perustuslaista, joka tehdään tulevaisuutta varten, ei nyt tätä hetkeä tämän varten. Janaku, nyt Dakis. Thank you. Petty Office. David Bray syntyi Lontoon vaalipiirin alueella ja hän kuuli, kun Argentiinan ilmavoimat vuonna 1982 iskivät. Hän oli tuolloin 26-vuotias kuollessaan. Hän sai urheuden eh, mitalin, kun hän pyrki alustaan pelastamaan. Yli 200 eh, Britannian kansalaista tuolloin menehtyi ja monet myöskin haavoittuivat näissä Falklandin taisteluissa. On suuri vahinko, että ainakaan yksi jäsen täällä ei hyväksy sitä, eh, mitä, minkä EUkin on Britannian aluksi määritellyt. Ja myöskin Falklandin saarella ollaan valmiit pitämään yllä siteitä Britannian. Puhun tässä myöskin näiden eh, rakkaansa menettäneiden perheiden puolesta. jos tällaisia näkemyksiä joku ajaa, niin katsoisi, että tällöin ihminen ei ole kykenevä eh, tänne Euroopan parlamenttiin toimimaan. Edustaja Susa. dia, Durão Barroso Puhemies. Puheenjohtaja Barroso totesi, että säästöt ovat nyt tulleet tiensä päähän Vaikkakin tarvitaan budjetin tasapainottamista, niin sosiaalisesti ja taloudellisesti ne ovat kestämättömiä. Päivä tämän jälkeen hän kuitenkin korjasi ja totesi, että säästöt, kuripolitiikka toki on välttämätöntä. Sosiaalinen tragedia ja taantumuksen pyörre nyt on valloillaan näistä säästöistä johtuen. Portugalin perustuslakituomioistuin perehtyy Troikan meille pakottamaan budjettiin käsittelee sitä. Komissio ei kuitenkaan ole kiinnostunut hallituksen ponnisteluista asioiden muuttamisesta, vaan haluaa vain lisää säästöjä. Portugalin kansa on tämän ymmärtänyt ja 82 prosenttia tutkimusten mukaan haluaisi neuvotella uudelleen tai vain hylätä troikan vaatimukset todetaan, että toki tämä ei ole sama asia kuin äänestystulos, mutta eikö olisi järkevää palauttaa ihmisille mahdollisuus käyttää ääntään? Edustaja Banki. Kiitos, puhemies. 2013 lokakuussa tulee päättymään määräaika, jolloin direktiivi koskee potilaiden oikeuksien rajojen. Se merkitsee sitä, että Euroopan unionin kansalaiset voivat vahvasti päättää siitä, missä maassa he haluavat ottaa käyttöön erilaisia hoitoja. Tämä on sikäli tärkeää, että Euroopan terveyskylpylöiden yhtenäinen äh, standardi on tarpeen. Tässä tarjotaan erilaisia käsittelyitä, jotka perustuvat äh, näihin erilaisiin mineraalivesiin ja niillä on suuria vaikutusta. Tämä usein tarjoavat eri, halvempia ratkaisuja enäisten taitojen hoitamisessa kuin lääkkeet. Tärkeää on se, että jokainen kylpylä pystyy yhtenäisesti, pystytään yhteisesti säätelemään se, mikä on, miten säädellään näiden kylpyiden toimintaa esivaltioissa, ja tämä olisi hyvin tärkeää kansalaisten kannalta. Sarbu. Edustaja Sarbu. Mulțumesc. În anul 2010 am fost... Vuonna 2010 olin kannattamassa eh, eh, kaivostoiminnassa sanottiin käyttöä tarkasteleva päätöslauselma. Tästä aiheesta on myös julistuksia laadittu ja komissiossa todettiin, että aiotaan jatkaa tämän aiheen tarkastelua. Kuitenkin tämä aihe on sellainen, että se askarruttaa monia Romanian kansalaisia. Nykylainsäädäntöä on tarkastettu varsinkin kun tällaisten vaarallisten aineiden käytöstä puhutaan. Ja haluaisin näin vedota Euroopan komissioon, jos on niitä käytetään kaivostoiminnassa, niin tällöin toimitaan varsin vaarallisella tavalla. Ja toivoisin todellakin, että kun komissio uudistuksia tekee, nämä aineet kiellettäisiin. Edustaja Czarnecki. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Niin, puhemies, vetän sitä herrat. Yli kolme vuotta on kulunut siitä, että kun oli traaginen lennotto-onnettomuus Venäjällä Smolenskin lähistöllä, jossa Puolan presidentti menetti henkensä ja lähes sata Puolan poliittisen ja johdon ja älymystön, sama kuin sotilaseliitin edustajia. Se, mitä koneessa on jäänyt jäljelle, on edelleenkin Venäjän alueella – niitä ei ole palautettu Puolalle. Selvitykset, jotka liittyvät tähän tapaukseen, ovat hyvin hitaasti eteneviä ja tässä voikin epäillä, että venäläinen osapuoli tahallisesti jarruttaa niitä. Minä uskon, että kansainvälisen yleisön ja Euroopan parlamentin tulee harjoittaa painostusta, että asiaa saadaan selkyyttä. Kiitos. Nyt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 siihen, miten jäsenmaissa on ajateltu nyt tiettyjen työtösopimusten käsittelyä, niistä luopumista. Tämä kaikki johtaa tilanteeseen, jossa työntekijöiden oikeuksia painettaisiin alas. Ja tällaiset toimet saattavat johtaa rasistisiin näkemyksiin ja muukalaisvihan lisääntymiseen. Kreikan hallitus toimii rankoin keinoin lainmukaisiakin lakkoja vastaan. Ja 90 prosenttia lakoista luokitellaan laittomiksi. Ja kaikkien jäsenmaiden hallitukset pitkälti näin toimivat. Myös Espanjassa samantyyppistä on havaittu kommunistisen puolueen jäseniin tämä on kohdistunut ja nyt ilmiö tuntuu leviävän muihinkin maihin, kuten esimerkiksi Portugaliin. Työntekijöitä kohdellaan kaltoin, lakit ikä, lakot ikään kuin kriminalisoidaan ja kommunisten puolueen jäseniä esitetään oikeuden eteen ja asetetaan sellaisia sakkorangaistuksia, joita ei millään voi maksaa. Tällä tavalla työntekijöiden oikeuksia poljetaan. Memorial to wręcz synonim niezłomnego dążenia do... Memorial on sellainen järjestö, joka pyrkii etsimään äh, totuutta. Puolen ulkoministeri Sikorski usein viittasi tämän äh, yhdistyksen toimintaan. Sen tavoitteena on pelkästään katsoa, mitä tapahtui diktatuurien aikana ja palauttaa sitä meidän mieliimme. Kysymys on myös siitä, että miten voidaan päivittäin äh, taistella tiedotusvälineen vapauden puolesta, miten voidaan tukea poliittisia vankeja. Täällä Euroopan parlamentissa on aloite, jolla on pyritty eh, esittämään Nobel-palkinnon saajaksi Memorial eh, eh, yhdistys. Memorial on tärkeä järjestö, jota meidän on syytä tukea, koska se osoittaa meille, miten me voimme tehdä johtopäätöksiä menneisyydestä ja miten tuo menneisyys voi olla meille opiksi ja miten voimme ottaa vastuuta ihmisoikeuksista. Ajalla Sender, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Tänään iltapäivällä haluaisin kertoa, miten kansanpuolueen hallitus on Arokinen alkuella pyrkinyt puuttumaan toimiin, jolla pyritään saman aikaan lisää epävarmuutta, mitä tulee myöskin niihin kieliin, joita tuhannet arkonilaiset puhuvat. Kyllä on arkonin kielestä ja katalaanista, ja kysymys on tämä 2009 niin, määräys, joka koskee tällaisia kieliä ja niiden edistämistä, ja merkitsee sitä, että, että pyrkii äh, vastaamaan äh, paremmin näiden kielen käyttöön. Sanakunnan kansalaisille täytyy olla mahdollisuuksia käyttää näitä. Haluaisin, rouva puhemies, sanoa, että tämä parlamentti tulisi toistaa se, että se tuomitsee sen, kuten sanoin nyt äh, aiemminkin interryhmässä, joka, joka käsitteli vähemmistökielten kysymyksiä. Tätä kautta on tehty tieteellinen virhe, jolla, jolla vakavia seurauksia, joka liittyy kielten käyttämiseen Aragoniassa, joka on tärkeä kysymys. Edustaja Angurakis, olkaa hyvä. τη στιγμή που σημειώνεται τεράστια συσσώρευση πλούτου και οι ανάγκες των εργαζομένων συνεχώς αυξάνουν τα μονοπόλια ευρωπαϊκή... Puhemies. Näemme Kreikassa Euroopan unionin rikastumisen vain jatkuvan. Pyritään pääsemään eroon työehtosopimuksista. Ja 2012 valkoinen kirja eläkkeistä on seuraavana kohteena. Täytyy tehdä varma, te, te, varmistaa, että sosiaaliturvajärjestelmiin ei voida puuttua ja on myös varmistettava, että monopolit eivät saa valtaa ihmisten eläkerahoista, kun ne pyrkivät saman aikaan voittoja. Ihmisten täytyy saada enemmän kuin vain se 300 euroa, joka tällä hetkellä maksetaan eläkkeenä. Se ei riitä. Ihmisillä ei ole rahaa edes lääkkeisiin eikä hoitoon. Tämä on hyökkäys työntekijöitä vastaan, tavallisia ihmisiä vastaan. Ja minun puolueeni, kommunistinen puolue, vastustaa tätä äh, pahaa järjestelmää. Meillä on oltava sosiaaliturva, terveydenhuolto universaalisti, jos me haluamme, että ihmisellä on sellaisia eläkkeitä, joilla voi elää. Eh, Kiitos. Nyt edustaja Winkler. Kiitos puhemies. Monikielisyys on yksi Euroopan unionin arvokkaimpia aarteita. Se heijastelee kulttuurillista ja kielistä monimuotoisuutta. Me käytämme tällä hetkellä 23 virallista kieltä. Kriisin vuoksi Euroopan instituutiossa täytyy olla säästäväinen. Olen yhtä mieltä siitä, että budjettia pitää pienentää, mutta tämä pitää tehdä varovaisesti ja katsoa, millä alueilla säästämistä tapahtuu. Parlamentissa jatkuvasti pyritään siihen, että vähemmän käytettyjä kieliä pyrittäisiin syrjäyttämään kolmen ensisijaisen kielen hyväksi. Nyt alueiden komiteassa on ryhdytty jopa oman käännösyksikön lopettamiseen. Tämä on huono päätös. Tuomielinten demokraattinen merkitys vähenee jo, ja myöskin kärsimme integraatiosta. Nyt unionissa on tällä 27, ja 28 jäsenvaltiota. Nyt puhumme 23 ja kohta 24 virallista kieltä. Yksikään Euroopan kieli voi olla muiden yläpuolella. Ymmärrän sen, että pitää olla säästäväinen, mutta jos kustannuksia vähennetään, pitää tehdä niin, että ei vaaranneta demokratiaa eikä integraatiota. La parole maintenant à madame. Kiitos. Nyt edustaja Mitsi. Tervehdykset hänelle. Hän käyttää puheenvuoron ensimmäistä kertaa täysistunnossa. Tervetuloa. Thank you, madam. Kiitos On suuri kunnia olla täällä tänään Euroopan parlamentin jäsenenä. Ja olen myöskin ensimmäinen eh, maltalainen nainen, joka on valittu tähän tärkeään tehtävään. Ja näinä myllerryksen aikoina Euroopan parlamentilta on saatava selkeä viesti Euroopan kansalaisille kansalaisten on ymmärrettävä, että Euroopan parlamentti kyllä tekee kaikkensa ajakseen kansalaisten etuja. Hyvä puhemies. Ekon valiokunnassa tulen itse tekemään parhaani sen eteen, että taloudellinen elpyminen tapahtuu Euroopassa niin pian kuin mahdollista. Ja jotta tämä mahdollistuisi, on erittäin tärkeää pitää huoli siitä, että liiallisilla säästötoimilla ei talouselämää tuhota. Tarvitaan kestäväpohjaista kehitystä. on suuri ilo ja kunnia voida palvella Maltan kansalaisia ja Euroopan parlamenttia ja tulen omalta osaltani tekemään parhaani, jotta voin ajaa omien kansalaisten ja kaikkien eurooppalaisten etuja ja teen tämän avoimesti niin kuin tehtävä minulle on annettu. Kiitos, koska oli ensimmäinen käytä, niin saitte hieman ylimääräistä aikaa. Nyt edustaja Nibler. Puhemies, minä haluaisin tarttua oliiviöljyyn ravintoloiden pöydällä. Tämän asia, jota Saksan lehdistö on kovasti käsitellyt. Tulevaisuudessa oliiviöljyä ei saa enää avoimesti tarjota pöydillä EU:n komissio on tällaisen kielon tehnyt, se tulee voimaan ensimmäinen tammikuuta 2014. Näin on komission tiedottaja ilmoittanut. Avoimet karahvit, joissa on oliöljyä, ovat sitten kiellettyjä. Oliviöljy täytyy olla aina erityisesti suljetussa pakkauksessa, jota voidaan uudelleen täyttää. Ja tämä menee vielä pitemmälle. Kysymys komission toi tiedottajalle, onko nyt sitten puuttua myöskin etikkaan tai, avoim, tai avoimeen viiniin, jota tarjotaan. Kun tässä vastaus oli tuomission tiedottajalta, että tällaista määräystä tullaan laajentamaan kenties näihinkin vielä. Mitä komissio haluaa tehdä? Mitä kaikkea se vielä haluaa määrätä ihmisille? Eikö meillä tule muita ongelmia Euroopan unionissa ratkaistavina kuin se, että oliiviöljy kannut, niihin puututaan ravintoloiden pöydillä. Minusta tämä olisi mun aiheeni, herra komission jäsen, rouva komission varapuheenjohtaja voi viedä tämän viesti mukanaan komissioon. Nibler. Kiitos edustaja Nibler. Nyt puheenvuoron saa, missä mennäänkään. Madame Smelkova, pardon. Edustaja Smelkova. Ďakujem pekne za slovo presne o rok sa budú konať voľby do európskeho parlamentu. tulevista Euroopan vaaleista Kandidaatit joutuvat varmasti vastaamaan vaikeisiin kysymyksiin. Euroopan päivänä 9. päivä toukokuuta keskustelimme kadumiesten kanssa ja saimme sen vaikutelman ikään kuin ajateltaisiin, että me olemme olemassa vain hyvinä aikoina, talouden ja kriisin aikoina. Meistä ei juurikaan olisi hyötyä. Tietysti tähän olisi vaikea antaa vastausta, että me voisi esimerkiksi tai että emme voi auttaa nuoria löytämään työpaikkoja. Ja siksi on mietittävä, minkä tyyppisiä päätöksiä tulisi tehdä ja miten tulevassa budjetissa toimittaisiin siten, että ei unohdeta nuoria. Erasmus, Galileo ja muut nuorten välineet, niihin on kiinnitettävä riittävää huomiota. Edustaja Kleva Kekus. Hvala predsjedujoča leto dni nazaj ko smo sprejemali šestorček ukrepov. vuosi sitten kun puhuimme niin sanotusta sixpackista annoimme komissiolle tehtäväksi panna täytäntöön ja toteuttaa makrotaloudellista tasapainotoimintaa. Hyväksyimme tiettyjä makrotaloudellisia faktoreita, tekijöitä, joita jäsenvaltioiden pitäisi sitten noudattaa. Haluaisin kertoa komissiolle, että kun makrotaloudellista epätasapainoa analysoida, niin pitäisi seurata näitä indikaattoreita. Riittävästi on jo spekulaatiota muiden toimijoiden taholta. Haluaisimme nähdä sellaisia analyysejä, jotka eivät pohjaa spekuloinnille, vaan todella indikaattoreille, joista kaikki olemme sopineet yhdessä. Edustaja Gutierrez. Hän ei ole paikalla. Tapasdi. Merci, Madame la Présidente. Kiitos puhemies. Euroopan unionin jäsenvaltioissa ovat hyvin poikkeavia arvonlisäverot, jotka koskevat eh, elintarvikkeita. Unkarissa tämä on 27 prosenttia, Euroopassa se on korkein. naapuri maassa Itävallassa se on vain 10 prosenttia, Puolassa vain 95 prosenttia, silloin kun on kysymys elintarvikkeista. Unkarin sosialistit ovat kehityksessään meidän kaltaisen Puolan osalta. Toteamme, että Unkarissa pitäisi alentaa elintarvikkeiden korkeaa arvonlisäveroa Tämä merkitsee sitä, että tämä johtaa siihen, että heikommassa asunnolle kohdistuu vakava rasitus ja tämä johtaa myöskin mustan pörssin kauppaan elintarvikkeilla ja tämä on ongelma eh, Unkarin elintarvikkeita valmistavalle teollisuudelle. Nyt on tärkeää, että huolettaisiin siitä, or, tämä Orbanin hallitus huolettaisi siitä, että ihmiset voivat tulla toimeen. Tällä veronalennuksella voitaisiin auttaa niitä neljä miljoonaa köyhää ihmistä, jotka Unkarissa on. Kiitos. Näin saamme minuutin puheenvuorot läpikäydyksi. Ja koskapa seuraavien aiheiden esittelijät eivät ole paikalla, keskeytämme istunnon hetkeksi. A. Edustaja Cornelissen. Sat, sattuipa sopivasti. Aloitamme teidän mietintönne käsittelyn. Naisten tilanne, naisten oikeudet Balkanin ehdokasvaltioissa. Annan teille nyt hieman aikaa, jotta pääsette istumaan paikoillenne hieman aikaa, jotta voitte istutua ja saatte puheenvuoron välittömästi. Eh, Kiitos, hyvä puhemies. Hyvät naiset ja herrat, tulin juuri äänestyksessä. Pahoittelen, että tulin vähän myöhään.